vahvistetaan. Teillä nämä asiakirjoissa ovat nämä nimet. Neuvoston puheenjohtajan kanssa yhdessä yhdeksän, yhdeksän yhteispäätösasiakirja 74 artiklan mukaan työjärjestyksessä allekirjoitetaan. Sillä kerron, että telekompaketin allekirjoittaminen on täysistuntosalissa kello 15. Näiden asiakirjojen otsikkojen lista on tämän päivän asiakirjojen joukossa, ne ovat teillä käytössä. Yhteisen kannan neuvostolta olen